ehdotusta. Ja keskustelu päättyy ja torstaina kello 11 äänestetään päätöslauselmista ja sitten huomenna ja 20. lokakuuta jatketaan täysistuntoa kello 9 kello 13 ja sitten jälleen kello 15 eteenpäin. Kuten sanottua, internetissä on esityslista julkaistu. Kiitän kaikkia,